nämä mandaatit on vahvistettu. Perussopimusvaliokunta on käsitellyt työjärjestyksen artiklan 47 tulkintaa. Artiklan 201 kohdan 3 mukaisesti se ehdottaa artiklalle seuraavanlaista tulkintaa. Siteeraan. Tutkittaessa kansainvälistä sopimusta työjärjestyksen artiklan 83 mukaisesti artiklan 47 määräämä asian kuuluvien valiokuntien menettely ei ole sovellettavissa artiklan 75 menettelyn mukaisesti. Sitaatti päättyy. Tämä tulkinta katsotaan hyväksytyksi, jos ei pöytäkirjaa esitettäessä esitetä sitä kohtaan huomautuksia. Viimeinen huomio. Asiasta vastaava valiokunta on ilmaissut oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään kantaan. Tuo oikaisu liitetään tämän päivän